Ensimmäinen esityslistan kohta tänään on rouva Riisin mietintö liittyen imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettuihin ruokiin ja erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin ruokavaliovalmisteisiin. Ensin puheenvuoron saa esittelijä rouva Riis, neljä minuuttia. Herra Riis. Rova Riis. No niin, nyt mikrofoni toimii. Nyt mikrofoni toimii, hyvä. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Paljon kiitoksia, puhemies, hyvä komission jäsen. Oikeastaan haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi Tanskan puheenjohtajavaltion. Ehkä tappion jälkeen on niin, ettei halua tulla enää paikalle. No, ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, joita jota nyt haluaisin nimeltä mainita. Kuitenkin tässä nämä pitkänä ajan jaksona he ovat tehneet työtä ryhmiensä edestä ja ovat osoittaneet, että voidaan olla yhdessä vahvempia, jos ei olla jakautuneita tietyissä asioissa. Tämä on tärkeää perheille ja ihmisille, jotka tarvitsevat suojaa, joihin nämä uudet elintarvikesäädökset erityisesti vaikuttavat. Tämä teksti, josta nyt keskustelemme ja josta äänestämme kolmen tunnin kuluttua, on tärkeä imeväisille ja pikkulapsille, jotka ovat alle kolmivuotiaita, ja pitkäaikaissairaille, jotka tarvitsevat erityiselintarvikkeita nämä elintarvikkeet kattavat noin 2 prosenttia elintarvikemarkkinoista. En nyt haluaisi laajasti puhua siitä, kuinka tähän mietintöön on päädytty, mutta haluan sanoa, että on oikein, että komissio 35 vuoden toimettomuuden jälkeen on päättänyt täysin uusia ähm, nämä äh, direktiivit. Ja on todella aika äh, hiukan siivota näitä säädöksiä Näistä on ollut haittaa sisämarkkinoilla ja usein on ollut niin, että kuluttaja ei ole pystynyt tietoisesti tekemään valintoja. 29. helmikuuta me yksimielisesti äänestimme Envi-valiokunnassa. Tällä tavoin ympäristövaliokunta antoi selkeän viestin komission yritys yksinkertaistaa sääntöjä ja tämän dietituoteen merkinnän poistamisen suhteen on oikein. Meillä on nyt elintarvikkeita imeväisille, kiinteitä ja nestemäisiä ja sitten erityisruokavaliovalmisteita muille väestöryhmille, jotka eivät pysty itse valitsemaan. Siksi meillä täytyy olla tärkeä, tiettyjä merkintöjä. Kolmanneksi olemme halunneet laajentaa sovellusalaa muihin haavoittuvaisiin ryhmiin. Tämä henkilöt, jotka esimerkiksi ovat ylipainoisia jotka seuraavat hyvin tiukkaa yli 1200 kilokalorin diettiä, tai sitten henkilöt, jotka kärsivät tietyn tyyppisistä taudeista. Näistä taudeista kärsivät noin 2 prosenttia Euroopan kansalaisista. Me olemme pyrkineet näitä gluteenittomia tuotteita määrittelemään hyvin tarkasti, jotta voisimme suojella näitä kaikkein haavoittuvaisimpia henkilöitä. Tässä täytyy korostaa myöskin sitä, että yritystämme tulee olla dynaamisia. PK-yritykset ovat innovoinnin ytimessä ja työpaikkojen luomisen ytimessä Italiassa, Saksassa, tai missä tahansa, tai Belgiassa esimerkiksi, luodessaan näitä gluteenittomia tuotteita. Ja PK-yritykset ovat olleet tämän koko työn aikana meihin yhteydessä. Meillä on ollut huolia komissiossa, jotta voisimme nyt vastata tiettyihin puutteisiin nykyisessä lainsäädännössä. On olemassa hyvin vahvoja argumentteja. Meidän tulisi laatia vahva tieteellinen näyttö 500 tuhannen tai miljoonan euron kysymys on markkinoilla näistä tuotteista ja kilpailuasetelma on hyvin tiukka. Haluaisin yhteenvetona lähettää viestin varjoesittelijöille. Esittelijänä minä haluaisin sitoutua tähän valiokunnassa saavutettuun yleiseen kompromissiin. En haluaisi nyt avata enää kysymyksiä, jotka on saatu sovittua valiokunnassa, vaikka minä henkilökohtaisesti tunnen sympatiaa tiettyjä tarkistuksia tarkistusten suhteen, esimerkiksi torjunta-aineita käsittelevien torjunta-aineiden. Meidän tarkistuksemme 63 kattaa kyllä nämä kysymykset. Kiitoksia ja kiitokset seuraaville puhujille. Kiitos rouva Riis. Ja nyt puheenvuoron saa komission edustajakomission jäsen Dali. Olkaa hyvä. On, Mr. Komission jäsen Dali saa nyt siis puheenvuoron. Olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, paremman sääntelyn pyrkimyksen puitteissa Komissio on tehnyt ehdotuksen imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetusta ruoasta ja erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetusta ruokavalion valmisteista helpottamalla nyt tätä sääntelyä poistamalla muun muassa joitain ryhmiä. Meidän on suojeltava heikossa asemassa olevia väestöryhmiä. Tämä on yksi avainasioista tämänpäiväisessä keskustelussa. Mutta ennen kuin menen tähän ehdotuksen sisältöön, haluan ehdottomasti kiittää esittelijä Rova Riissiä siitä, että hän on äh, kirjoittanut tämän mietinnön ja kiitän myös kaikkia varjoesittelijöitä. Haluan myös mainita muiden valiokuntien, IMKON ja ITREN panoksen. Komissio on erittäin tyytyväinen tähän yleiseen linjaan, äh, jota näissä muutosesityksissä parlamentti ehdottaa. Tässä poistettaisiin laihdutusvalmiste äh, konsepti, jota pidetään vanhentuneena, kun katsotaan, mitä äh, elintarvikemarkkinoilla on viimeisten kymmenen vuoden tai vuosikymmenten aikana ta- tapahtunut. Olen tyytyväinen siihen, että parlamentti tunnistaa äh, tämän ongelman ja katsoo, että olemassa olevaa lainsäädäntöä on todella nyt uudistettava. Mitä tulee tämän asetusehdotuksen soveltamisalaan, se rajoitetaan tiettyihin Äh, selkeästi rajattuihin elintarvikeryhmiin, jotka äh, koskevat tiettyjä rajoitettuja ryhmiä, nimittäin imeväisiä ja pikkulapsia ja sellaisia henkilöitä, ähm, jotka kaipaavat erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuja ruokavaliovalmisteita. Äh, jotkut tarkistukset, joissa pyritään esimerkiksi lisäämään laidutusvalmisteita tähän ehdotukseen, niin vaikka minä uskonkin, että horisontaalisessa ehdotuksessa nämä asiat voitaisiin hoitaa paremmin. Ja kyllä minä ymmärrän parlamentin huolenaiheen ja näin ollen olen valmis ottamaan nämä äh, äh valmisteet äh, soveltamisalan alle, en kuitenkaan gluteenittomia tuotteita. Tämä gluteenittomat tuotteet tuoteryhmä mielestäni ei kuulu tähän ehdotukseen, ei paremman sääntelyn nimissä eikä yksinkertaistamisen nimissä myöskään. Kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että on tärkeää säilyttää olemassa olevat säännöt kaltaisista elintarvikevalmisteista, mutta tämä voidaan hoitaa paremmin siirtämällä nämä säännöt vastikään hyväksyttyyn ehdotukseen, joka säätelee elintarvikkeista tiedottamista kuluttajille. Ja näin voitaisiin taata se, että olemassa olevat säännöt tarjoavat kattavamman suojan. On tehty useita tarkistuksia liittyen merkintöihin ja torjunta-aineiden käytön rajoittamiseen, mitä vauvaruokaan tulee ja voin todella taata, että olen samaa mieltä kuin parlamentti imeväisten ja pikkulaisten suojelusta. Ja voin hyväksyä tämän periaatteen, mitä parlamentti on ehdottanut. Kuitenkin katson, että tällaisen periaatteen yksityiskohtia tulisi säännellä pikemminkin delegoitujen säädösten puitteissa. Tämän lisäksi tuen kantaa tai myönteistää lähestymistapaa jota on esimerkiksi urheiluravinne, valmisteiden ja maitokorvikkeiden suhteen. Kuitenkaan mitä tulee tällaiseen unionin luetteloon näistä valmisteista, niin että laitetaanko se mihin säädöksiin. Ja komission ehdotuksen mukaan tämä kuuluu delegoituihin säädöksiin ja tätä Lissabonin sopimuksenkaan linjaa ei tule lähteä muuttamaan. Mitä mainontaan tulee, jäsenvaltiot voivat imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen ruokavalmisteiden mainontaan puuttua vieläkin tiukemmin kuin mitä Äh, yhteisessä puitteistossa on, kunhan äh, sisämarkkinoiden hyvä toiminta taataan. Niin kuin voitte nähdä, äh, useampi asia yhdistää meitä kuin erottaa meitä. Ja olen täysin varma siitä, että keskustelut niin parlamentissa kuin neuvostossakin päätyvät hyvään lopputulokseen toisessa käsittelyssä. Nyt kuulen mielellään kantajanne. Kiitos. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa teollisuusvaliokunnan nimissä minuutti. Herra Takkula, olkaa hyvä

Kiitos herra Takkula. Nyt puheenvuoron saa sisämarkkinavaliokunnan nimissä minuutiksi rouva Ivanova, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Tämä lainsäädäntö tuo mukanaan tiettyjä etuja. Se suojaa kuluttajia tiedottamalla heille paremmin tietyistä elintarvikevalmisteista. Merkintöjen täytyisi olla yksinkertaisia, niissä ei pitäisi olla mitään mitään lääketieteellisiä viitteitä. Esimerkiksi tämä diettivalmistemerkintä on nyt poistettu. Lisäksi tarvitaan korkea suoja herkille ryhmille, esimerkiksi elintarvikkeet vauvoille ja imeväisille täytyy, niitä täytyy säädellä tarkkaan ja täytyy selvittää, millä tavoin nämä maidot todella vaikuttavat lasten kasvuun ja kehitykseen. Nämä, tämä puitteisto parantaa sisämarkkinoiden toimintaa, vähentää taakkaa yrityksille ja edistää tuotteiden vapaata liikkuvuutta. Toivottavasti se myös takaa kuluttajien suojan parhaalla mahdollisella tasolla. Haluan onnitella kaikkia esittelijöitä. Meillä on ollut erinomaista yhteistyötä. Kiitos Rova Ivanova. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä kansanpuolueen ryhmästä puolitoista minuuttia Rova de Lange. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluan EPP-ryhmän nimissä tukea esittelijän linjaa ja sydämellisesti kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Olemme komission kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy kyllä siivota tätä lainsäädäntöä, koska nämä erityisruokat valmisteet ovat lisääntyneet, samoin laihdutustuotteet ja niin edelleen. Nyt elintarvikekenttä on todella niin pitkälle kehittynyt ja myös lainsäädäntömme, että useimmat tuoteryhmät kyllä saadaan mukaan, mutta me haluamme suojella kaikkein heikompia ryhmiä, imeväisiä ja pikkulapsia. Ja haluamme myös lisätä tähän kyllä laidutusvalmisteet sekä gluteenittomat tuotteet, koska meille oli epäselvää, että miten komission nämä asiat muuten hoitaa yleisen elintarvikelainsäädännön puitteissa. Haluan komissiota ja erityisesti neuvostoa tässä kyllä nyt kiirehtiä. Me olemme tehneet omat kotiläksymme, me olemme suurella enemmistöllä hyväksyneet tekstin parlamentti parlamentin valiokunnissa ja toivoakseni myös kohta valioku- täysistunnossa. Ja nyt eh, neuvoston täytyy saada kyllä rivinsä kokoon, koska kun me puhumme täällä, silläkin aikaa kun me täällä puhumme uusia elintarviketuotteita, muun muassa 1-3-vuotiaille tarkoitettuja ää, erityismaitovalmisteita tulee koko ajan markkinoille. Ja meidän täytyy esimerkiksi nämä pikkulasten elintarvikkeet Eh, katsoa läpi hyvin tarkkaan, ovatko ne edes hyväksi lapsille, ovatko ne eh, hyväksi lapsille, eh, jos niissä on tällainen erittäin makea vaniljamaku esimerkiksi näissä lapsille tarkoitetuissa maitotuotteissa niin, että lapset eivät suostu muuta sitten enää juomaankaan tämä ei ole hyväksi. Ja joka tapauksessa kaikki Euroopan vanhemmat ovat teille kiitollisia, kun nyt saatte nämä asiat vihdoinkin liikkeelle. Kiitos. Kiitokset Rova de Lange. Ja nyt puheenvuoron saa SD-ryhmän nimissä kahdeksi minuutiksi Rova Sarbu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc... Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää, sillä hän on ottanut huomioon kaikki suositukset, joita kollegat ovat antaneet tämän mietinnön laatimisen aikana ja tarkistusten esittämisen kautta. Minun mielestäni tämän asetuksen tarkoitus on varmistaa se, että ihmiset saavat oikeaa tietoa liittyen ruokaansa. Viime vuosikymmeninä lainsäädäntö, lainsäädäntöä on paranneltu niin, että läpinäkyvyyttä on enemmän ja kuluttajia suojellaan paremmin, mutta vanha lainsäädäntö, joka koskettaa laihdutusvalmisteita, on tässä huolena. Tämän vuoksi me olemme tehneet parannuksia envivaliokunnan ehdotusten lisäksi. Minun yksi huoleni oli maitotuotteiden merkintä ja maitokorvikkeet pikku lapsille. Kuten tiedätte, monissa suhteissa nämä tuotteet ovat hyvin aggressiivisesti markkinoituja ja on äitejä, jotka vielä imettävät, mutta heitä on vähän, sillä lainsäädäntö tekee mahdolliseksi ihmisille jättää huomiotta erityistä lainsäädäntöä. Minä vastustan säädöksiä, jotka liittyvät pikkulapsille suunnattuihin maitotuotteisiin, sillä ei ole mitään todisteita siitä, että nämä valmistot olisivat parempia kuin terveellinen ruokavalio. Nämä valmisteet eivät ole erityisiä lääketieteellisistä syystä käytettyjä tuotteita. Ne korvaavat tavallisen maidon ja tavallisen ruokavalion, mutta jos näitä tuotteita yhä markkinoidaan, niille markkinointia pitäisi säädellä hyvin tarkasti. Meidän tulee varmistaa se, että ihmiset saavat parempaa tietoa ravinnostaan. Kiitoksia. Tällä on äh, sininen kortti herra äh, Rubikilta teille. hyväksyttäkö? Kyllä, herra Rubik. Kiitos puhemies. Haluaisin äh, Rova Sabrulta kysyä tämän lainsäädännön suhteen, että kun tässä hän nyt tähän liittyy jälleen hyvin paljon byrokratiaa, erityisesti mitä torjunta-aineisiin tulee, niin minua kiinnostaisi kuulla, että miten tässä nyt haluatte lisätä kaksinkertaista lainsäädäntöä Euroopan unionissa. Meillä on paljon lainsäädäntöä, ja miksi haluatte nyt sitä vielä lisätä entisestään kaksinkertaistamalla sitä? Ja Rova Sarbu voi vastata, olkaa hyvä. mai pentru că poate legislat... Juuri sen vuoksi, että olemassa oleva lainsäädäntö sisältää joitakin porsaanreikiä, joita tietyt tuottajat ovat käyttäneet hyväkseen. Me tarvitsemme lainsäädäntöä, joka on tiukempaa ja jota voidaan toimeenpanna ja soveltaa niin, että kaikki on hyvin selkeää ja että saamme aikaan ratkaisu, jonka kaikki haluavat. Kiitos Rova Sarbu. Ja nyt eh, liberaaliryhmän nimissä puheenvuoron saa Rova Parvanova. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin onnitella kollegani Frederikia hänen mietinnöstään ja erinomaista työstä eh, siitä, että on saatu aika hyviä kompromisseja. Eh, komission ehdotus, jolla halutaan varmistaa korkea kuluttajasuojan taso, mitä tulee imiväisille ja vauvojen elintarvikkeisiin ja erityisruokavaliovalmisteisiin on hyvä ja parlamentti on vahvistanut tätä tavoitetta. Olen vakuuttunut myös siitä, että erilaiset erityisruokavaliovalmisteet, joiden tarkoituksena on korvata ruokia, on on huomioitava tässä myös kasvumaito ja nuorille lapsille tarkoitettu maito on ollut suuren keskustelun aiheena valiokunnassa ja vielä tänään täysistunnossakin. Kaikkia asioita ei varmaan pystytä käsittelemään pelkästään tällä säädöksellä ja siksi kannatan sitä, että esitetään pyyntö komissiolla jatkossakin arvioida näiden tuotteiden statusta ja mahdollisesti luoda uutta lainsäädäntöä erityisesti mitä tulee lasten maitotuotteisiin, on tarpeen varmistaa suuri tarkkuus näissä tuotteissa, myöskin mitä tulee tiedotukseen näistä tuotteista. Lasten ja imeväisten terveys pitäisi olla ensi sijalla. Kiitoksia. Kiitos. Rouva Parvanova, teillekin täällä olisi sininen kortti. Se on herra Slytteriltä. Sopiiko? Selvä. Herra Slyytter, olkaa hyvä. Sorry, President. It was just... Niin, ei kun minä halusin vain ilmoittaa teille, että minä olen vihreiden puhuja eikä rivasi. You, you can relax. Voitte ihan rentoutua, Rova Parvanova, ei ollutkaan teille kysyttävää. Herra Slytterillä ei ole mitään vihamielisiä aiko- aikomuksia täällä. So you have, you have the... Joten näin ollen puheenvuoron saa sitten herra Slytter. Olkaa hyvä. Thank you, president. Kiitos puhemies. Päinvastoin meillä on ollut erinomaista yhteistyötä. Niin, minähän tietenkin puhun täällä, täällä ruotsia sitä paitsi. Minun lähtökohtani tälle työlle on ollut lasten suojeleminen ja herkien kuluttajaryhmien suojeleminen. Osittain olemme tässä onnistuneet, olemme yksinkertaistaneet sääntöjä. Kaikkein tyytyväisin olen siihen, että mainontaa on rajoitettu, erityisesti mitä tulee aidemaidon korvikkeeseen ja myös haluan tukea tarkistukselle, joka haluaa torjunta-aineiden käytön rajoittamista entisestään, koska kaikkein vaarallisimmat torjunta-aineet ovat sellaisia, että eihän niitä nyt voi käyttää sellaisiin maataloustuotteisiin, joista sitten valmistetaan lastenruokaa. Tämähän nyt on aivan mahdotonta. On myös hyvä, että poistamme erityistuoteryhmät elintarvikkeiden kohdalla – ja toivon, että komissio, neuvosto ja parlamentti löytävät hyvän ratkaisun niin, että me auta yksinomaan gluteeni-intolerantteja, vaan myös niitä, jotka ovat sojalle allergisia ja maitoproteiinille allergisia, koska näin voimme suojella sitten kaikkia kuluttajia. Haluan kiittää kaikkia osallistuneita erittäin hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Gracias. Kiitos, herra Ja sitten ECR-ryhmän nimissä puheenvuoron Saarova Göling, kaksi minuuttia. Mr. President. Uh, Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä. Paremman säätelyn pitäisi yksinkertaistaa sääntöjä, tehdä toimeenpanon ja tulkitsemisen selkeämmäksi. Tämä on säädös, joka on komission ehdotuksessa ollut punaisena linjana. Olen aivan samaa mieltä, että erityisesti pieniä lapsia ja ihmisiä, joilla on lääketieteellisiä ongelmia, pitäisi suojella, mutta meidän tulisi pohtia, yksinkertaistammeko me todella tätä ehdotusta vai teemmekö sen vain monimutkaisemmaksi. Kyllä on totta, kuten esittelijä sanoi, että meillä on sopimus, mutta tämä sopimus saatiin aikaan painamalla tarkistuksia läpi, joten minä tunnen kyllä itseni vapaaksi poiketa linnasta. Haluaisin nyt tässä puhua muutamista asioista, joissa en ollut samaa mieltä kompromissin kanssa. Ensinnäkin gluteenittomat tuotteet. En ole sitä mieltä, että valiokunnassa saavutettu kompromissi tekisi kuluttajille helpommaksi toimia. Se ei paranna heidän turvallisuuttaan eikä heidän vaikeaa tilannettaan tämä suojelee tietyissä maissa. Meidän tulisi yksinkertaisesti puuttua tähän. Minulla on myöskin ongelmia hyvin vähäenergisten laihdutustuotteiden suhteen. Ei ole mitään todistuksia siitä, että medikalisaatio tällaisten henkilöiden kohdalla auttaisi heitä löytämään tuotteita, jotka olisivat heille hyödyllisiä. jälleen kerran, meillä ei ole mitään todisteita siitä, mitä tulee maitotuotteiden, vieroitusmaitotuotteiden mainostamiseen. Ei ole mitään todisteita. Meidän tulisi tehdä päätöksemme tietojen pohjalta sitten, mitä tulee torjunta-aineisiin. Mielestäni meillä on jo olemassa hyvin noudatettuja selkeitä sääntöjä torjunta-aineiden suhteen, eikä mitään todisteita ole siitä, että meidän pitäisi tiukentaa sääntöjä näiden haavoittuvasta ryhmien kohdalla. Jos me tulemme toimimaan näin, jos me tulemme mm, ottamaan sen lainsäädäntöön, ainakin meidän pitäisi tarjota riittävää perustelua, miksi olemme to- toimineet näin. Kiitos Ova Köling. Täällä on Rova Weisgerberiltä teillä nyt sininen kortti. Sopiiko? Hyvä. Eli Rova Weisgerber voi esittää kysymyksen. Niin, kiitoksia. Minulla on kysymys edustaja Görlingille. Hän sanoi, että äh, säännökset liittyen gluteeniyliherkkyyteen eivät äh, vie eteenpäin. Minun mielestäni näitä ihmisiä täytyy suojella, koska jos kärsivät tästä yliherkkyydestä tai tarvitsevat tätä tiukkaa ruokavaliota, jos me otamme tämän ainoastaan elintarvikemerkintöihin, niin silloin tämä suojan taso ei varmistu. Ja siksi haluaisin kysyä häneltä, että miksi hän on sitä mieltä, että näin ei tarvitse tehdä. Mrs. Gilling. Ja sitten Rova Gölin voi vastata. Yksinkertainen vastaus mielestäni te olette väärässä. Okei. Okay. Siinäkö kaikki? it's a question of whether the... Kysymyksessä on se, autetaanko näitä ryhmiä vai ei. Mielestäni tämä lisäehdotus ei heitä auta. Ja tämä säätely, jota me toteutamme elintarvikkeiden suhteen, se on kaikki sopivaa, eikä tämän lisäehdotuksen lisääminen nyt auta enää. Ehkä se vain hämmentäisi ihmisiä. Kiitoksia ja seuraavaksi EFD-ryhmästä puolitoista minuuttia herra Cimanski. Kiitos puhemies. Aivan ensin haluan esittää huomiolle esittelijän esittää huomiota esittelijälle. Täytyy sanoa, että tämänhetkiset sitovat säännöt ovat jättäneet hyvin paljon toivomisen varaa. Ja ongelmana on todella se, että tämänhetkisessä asetuspuitteistossa on hyvin paljon reikiä ja tämä on sitten aiheuttanut ongelmia kaikkialla Euroopassa. Tästä syystä meidän täytyy vähentää byrokratiaa ja poistaa kaikki ne esteet ja ongelmat ja taakat, joita PK-yrityksille on tästä tullut. PK-yrityksille, jotka alalla ovat äh, kaikkein merkittävin toimijaryhmä. Elintarviketurvallisuus on luonnollisesti kaikkein tärkeintä, varsinkin kun kyse on näistä haavoittuvaisista ryhmistä, kuten imeväisistä ja lapsista ja e, Euroopan taloussosiaalikomitean ehdotuksen mukaan kansalliset säännöt tulee myös hyväksyä siinä tapauksessa, että ne ovat e, kansanterveyteen perustuvia. E, ja tämän tulisi olla mahdollista. Kiitoksia. Sitten yhdistyneen vasemmistoryhmän nimissä Rova Sousa, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Hoje em dia, quando entramos num supermercado... Kiitoksia, hyvä puhemies. Kun tänä päivänä menee ostoksille ja päätyy jogurttihyllyn kohdalle, niin on jo melkein se vaikutelma, että on apteekissa niin paljon lupauksia, siellä on hyvin paljon mainontaa kyllä löytyy, mutta järkeviä pakkausmerkintöjä, joissa olisi tietoja, joita voimme hyödyntää, on varsin vähän. Meillä on diabeetikkoja, laktoosiintoleranssia, gluteenintoleranssia ja niin poispäin. Monet ihmiset tarvitsevat erityiselintarvikkeita ja vaikka kävisi monissakin supermarketeissa ja ruokakaupoissa, niin usein näitä elintarvikkeita ei löydä. Ja sitten on tietenkin tärkeää myös se, mitä nämä elintarvikkeet maksavat usein. Ne ovat eri, merkittävästi kalliimpia kuluttajalle ei kuitenkaan ole eh, vaihtoehtoa, jos hän tarvitsee erityisruokavaliota. Hänen täytyy ostaa näitä tuotteita. Tietenkin täytyy pohtia myös sitä, eh, mihin on varaa, ja tämä huolettaa meitä erityisesti, että kaikki, jotka tarvitsevat tällaisia tuotteita, voivat niitä myös ostaa. On kyse kansanterveydestä ja on vain vähän ylikansallisia yhtiöitä, jotka tuottavat näitä elintarvikkeita. Meidän täytyy suojella kuluttajia näiltä yrityksiltä. Euroopalla ei ole varaa siihen, että herkkien väestöryhmien terveys vaarantuu. Kiitoksia sitten muut puhujat. Ensimmäisenä Liise kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, minä kiitän Frederik Rissiä hänen tekemästään työstä. Samoin kiitän varjoesittelijöitä, erityisesti Esther de Langea, joka oman ryhmäni nimissä on hoitanut tämän asian erinomaisesti. Me olemme saaneet aikaan valiokunnassa hyvän lopputuloksen ja minä annan painokkaan tukeni tälle kompromissille, mitä tulee keliakia potilaisiin. Pitkä keskustelu tästä käytiin, mutta katsomme, että erityiselintarvikkeita tulee tarjota jatkossakin. Kyse ei ole yksinomaan siitä, että nämä ovat gluteenittomia. Tämähän voidaan varmistaa merkintä direktiivin kautta, mutta tässä täytyy myös olla tasapainoinen ruokavalio. Jos syö karamellia koko päivän, niin silloinkin voi kyllä syödä gluteenittomasti, mutta se nyt ei ole terveellistä. Erityisesti haluamme keskittyä imeväisiin ja pikkulapsiin ja eri tarkistusten kautta, joita meillä on, ei haluta herättää sellaista vaikutelmaa, ikään kuin meillä olisi eh, eri kanta eh, siitä, kuuluvatko torjunta-aineet vauvaruokaan vai eivät. Euroopan parlamenttihan on jo 90-luvulla vaatinut mahdollisimman tiukkaa harmonisaatiota ja se meni myös läpi. Ja me itse asiassa tuolloin määräsimme, että vauvan ru- ru- ruokaan saa käyttää vain luomua, koska me emme hyväksy torjunta-ainejäämiä vauvan ruoassa. Komissio voi tehdä uuden ehdotuksen. Itse olen lastensairaalassa aikoinaan työskennellyt ja minulle on aina tärkeää se, mitä erikoislääkärit sanovat. Tuolloin me saimme läpi todella tiukan säännöstön, mutta nyt sanon, että se mitä Rouva Riis ja muut valiokunnassa ovat ehdottaneet ja mistä sovittiin, on hyvin käytännönläheinen läheinen päätös ja siitä ei nyt tule luopua. Pyydän, että komissio ottaa tämän huomioon. Jos meillä on uusia todistus mahdollisuuksia, niin hyvä niin, mutta kyllä tämä on tasapainoinen ehdotus, eikä nyt tässä tule väittää, että joku suojelee lapsia paremmin kuin toinen. Kiitos herra Liise. Seuraavaksi minuutti herra Grote. Ja, dank, herr Kiitos puhemies. Haluan kiittää myös varjoesittelijöitä ja tietenkin esittelijää lämpimästi. Me erittäin hyvällä isolla enemmistöllä, eli 62 puoltoäänen, ei tyhjiä eikä vastaääniä, kautta hyväksyimme envivaliokunnassa tämän ja mm, meidän ohjenuoranamme luonnollisesti tällaisissa lainsäädäntömenettelyissä on mahdollisimman korkea suojelun taso, kuluttajan suoja ja erityisesti yhteiskuntiemme pien, pienten suojeleminen. Ja sitten mitä tulee tähän gluteen, gluteenikysymykseen, tämä on ongelma. Katsotaan vaikkapa ihan päiväkoita ja minulla on kaksi pientä lasta itselleni, itselläni ja kyllä lasten allergiat ovat todella lisääntyneet. Me olemme mielestäni oikealla linjalla ja meidän täytyisi toisessakin käsittelyssä asiasta keskustella niin neuvoston kuin komissionkin kanssa ja uskon, että saamme hyvän lopputuloksen. Kiitos. Kiitos herra Grote ja nyt puheenvuoron saa herra Rossi. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies komission valintaa poistaa tämä merkintä dieettituotteista haittaa niitä erityisryhmiä, joille näitä tuotteita tarjottiin. Esimerkiksi alle kolmevuotiaat lapset, keliakia sairattavat urheilijat, ihmiset, jotka tarvitsevat vähäkalorisia tuotteita. Tämä mietintö, joka on hyvä hyväksytty yrittää parantaa useita kysymyksiä. Esimerkiksi äh, aiotaan ottaa mukaan äh, elintarvikkeet äh, keskosina syntyneille, myöskin maito 1-3-vuotiaille ja aiotaan uudelleen ottaa huomioon myöskin urheilijoille tarkoitetut valmisteet. Kuitenkin keliä strategiassa on huomioitava äh, tämä ad hoc-säännöstö, joka on ollut äh, toimiva. Äh, sen jättäminen ulkopuolelle ei anna riittävää turvallisuuden tasoa. Joo. Kiitoksia. Ja nyt Rova Krostet puolitoista minuuttia. President, merci monsieur le président. Euh, vouloir ça... Kiitoksia puhemies. Lainsäädännön yksinkertaistamis haluan erittäin hyvä asia, mutta tätä ei tule tehdä elintarvikkeiden turvallisuuden kustannuksella, eikä tämän pitäisi tehdä mahdolliseksi sitä, että uhkaamme kaksinkertaista turvallisuutta ähm, terveyden ja elintarvikkeen turvallisuuden suhteen, erityisesti mitä tulee haavuttavaisiin ryhmiin. Pohdimme tässä esimerkiksi diabeetikkoja ja muita erityisruokavalioiden käyttäjiä ja gluteenia kuten allergisia henkilöitä. Se, että heitä ei haluttu ottaa mukaan tähän, esimerkiksi juuri ne henkilöt, jotka ovat gluteenille allergisia tai vähäenergisiä ruokavalioita käyttäviä. Tämä on kyllä erittäin hämmästyttävää, jos heitä pohditaan. Erityisesti kun tiedämme, että nykyisin yksi kymmenestä on gluteenille allerginen ja tämän vuoksi haluaisimme ehdottomasti ottaa nämä gluteenittomat tuotteet mukaan jotta voisimme paremmin suojella kuluttajia, sillä muutoin tämän lainsäädännön toimeenpano tiukasti olisi suorastaan haitallista. Mehän tiedämme, että 1-3-vuotiaiden äidinmaidon vastikkeet, vierotusvalmisteet, niitä on otettu erityisesti huomioon, sillä täytyy olla tarkoja, että niissä ei ole torjunta-aineita. Ja tässä haluaisin kiittää, että kaikkien haavoittuvaisimpia henkilöitä on ajateltu. Kiitoksia. Kiitos. Sitten huimat puolitoista minuuttia. President, uh, this report has been a huge task. Puhemies, tämä mietintö on ollut suuri uh, tehtävä ja uh, olen iloinen uh, komission ja esittelin tekemistä muutoksista. Haluaisin kuitenkin keskittyä erääseen asiaan, nimittäin yli kuusi kuukautta vanhojen lasten maidon korvikkeet ja niiden mainonta. Useat lastenlääkärit ovat sitä mieltä, että nämä maitovalmisteet eivät ole tarpeellisia. Tällä hetkellä äidinmaidon korvikkeiden maidonta on kiellettyä, mutta tällainen sitä seuraavan maidon mainonta ei ole kiellettyä. Valitettavasti viime vuonna emme saaneet pysäytettyä näiden maidojen terveysväittämiä. Markkinointitekniikka takia. Monet vanhemmat eivät tiedä eroa äidinmaitokorvikkeiden ja tällaisten vierotus maitovalmisteiden välillä. He käyttävät näitä lastenmaito aivan liian aikaisin. Uskon, että tässä on porsaan reikä, joka meidän tulisi sulkea. Tietenkin vanhemmat haluavat antaa parhaan mahdollisimman ravinnon lapsilleen, mutta heidän tulisi tehdä tämä päätös perustuen objektiiviseen tietoon, joka tulee asiantuntijoilta, eikä heidän tulisi joutua teollisuuden painostuksen alaiseksi ja sitten ostaa tuotteita, jotka välttämättä eivät ole tarpeellisia. Siksi pyydän, että kaikki jäsenet äänestäisivät tarkistuksen 86 puolesta. Rouva Vilmo, täällä olisi Delangelta teille sininen kortti. Sopiiko kyllä? Eli Rouva Delange. Kiitos puhemies. Minä en tiedä kuinka kauan siitä on aikaa, kun Rouva Vilmot käytti korvikemaitoa mutta siinä on iso ykkönen ja se tarkoittaa nollasta kuuteen kuukautta ja sitten siinä paketissa voi olla iso kakkonen eli kuudesta 12 kuukautta vanhoille. Kuinka typeräksi rouva Vilmot kuvittelee Euroopan kansalaiset? Siis eikö tämä nyt ole juuri sellaista, että yritetään kaikki säännellä ja keskitytään aivan eri, aivan väärin asioihin? Äänestäkää nyt ihmeessä tätä tarkistusta vastaan, se on aivan turha. Well, Rova Vilmot. It's an awful long time since... No on ihan totta, siitä on aika pitkä aika, että minulla oli lapsi, koska minä olen vähän vanhempi kuin tämä edustaja. Mutta itse asiassa minä en koskaan käyttänyt äidinmaidon korvikkeita minä imetin pelkästään, mutta tämä on epärelevanttia. Annatko teko minun vastata? Tässä ei ole kyse siitä, aikooko nainen imettää vai mm, käyttää äidinmaidon korviketta. Se ei, ei ole minun tehtäväni päättää, se on ihan äitien oma päätös. Ihmisillä on eri ö, elämän tilanne, eh, heillä saattaa olla imetysongelmia. Tämä on eh, ok, mutta useat vanhemmat, ja tutkimus on sen todistanut, että useat vanhemmat eivät välttämättä eh, tiedä eroa äidinmaidon korvikkeen ja sen jälkeisten maidon korvikkeiden välillä. Vaarana on se, että johdamme vanhempia harhaan ostamaan tuotteita, joita heidän ei välttämättä tarvitse lapsilleen antaa. Kiitos, Rova Vilmat. Ja nyt tämän herra Paska, minuutti. Kiitoksia, puhemies. Hyvä komission jäsen. Haavoittuvaisten ryhmien suojelu yhteiskunnassa on tärkeä tehtävä, tärkeä yhteiskunnan tehtävä. Ja sen vuoksi eh, haavoittuvaisten ryhmien, lasten ja erityisryhmien tarpeita koskettava lainsäädäntö ei ehkä ole nyt ajan tasalla ja meidän tulisi tarkastella näitä kysymyksiä. Komissio pyrkii virka, virtaviivaistamaan kysymyksiä. Meillä on jonkin verran nykyaikaista tutkimustietoa ja siksi voimme paremmin muotoilla ja säädellä asioita. Meidän tulisi kieltää torjunta-aineet elintarvikkeissa, jotka on suunnattu erityisryhmille. Tässä komissio on pyrkinyt moni muotoisen aloitteen tekemään tällä lainsäädäntöalalla, mutta on edelleen avoin kysymys olemassa, mitä tapahtuu, jos gluteenille allergisten henkilöiden tuotteet ja äidinmaidon vastikkeet ja muut vastikkeet otetaan mukaan. Meidän tulisi äh, tarkastella tämän vuoksi tutkimustietoa hyvin tarkasti, minkälaisia vaikutuksia näillä elintarvikkeilla on ihmisiin ja toimia sitten sen mukaisesti. Kiitoksia. Kiitos sitten herra Seber. Kiitos. Minäkin haluan kiittää esittelijää työstä ympäristövaliokunnassa. Nyt meidän täytyy tietenkin muistaa, että tämä asia on äärimmäisen tärkeä, vauvaruoka, mutta älkäämme unohtako sitä, että kyse on muistakin kansanryhmistä kuin vauvoista kun katsotaan tilastoja, niin 10-30 prosenttia Euroopan väestöstä on laktoosiintolerantikkoja, 10 prosenttia on ähm, ähm, muille, muita allergikkoja ja sitten esimerkiksi keliakikkojakin on noin prosentti. Eli siis tämänhetkiset lainsäädäntöpuitteet Euroopassa, niitä on aika vaikea selittää yhtäältä valvontaviranomaisille ja sitten toisaalta yrityksille, jotta näitä, jotka näitä elintarvikkeita tuottavat, ja sitten vielä kuluttajille, että löytävät oikean tuotteen. Erilaiset tuotteet, vaikka erilaiset proteiinipatukat ja niin edelleen, näiden määrä on lisännyt aivan valtavasti, tai vaikkapa Eh, raskan oleville naisille tarkoitetut ravintolisät tai ikääntyneille ihmisille soveltuvat kalsiumvalmisteet ja niin edelleen ja niin edelleen, vaikkapa laihdutustuotteet, jotka lupaavat eh, muutamassa viikossa eh, painonlaskua. Tämänhetkiset lainsäädäntöpuitteet tässä on neljä elindirektiiviä ja asetusta, esimerkiksi erityiselintarvikedirektiivi, samoin imeväisille tarkoitettu tai vähäkalorinen ravinto. Miten nyt saataisiin kokonaisvaltainen yksi konsepti, yhtenäinen konsepti? Tätä me tarvitaan. Konseptia, joka osoittaa selvästi, että merkintöjen on oltava selkeitä kuluttajille ja että yrityksille täytyy olla selvää, mitä pakettiin on kirjoitettava ja että viranomaiset voivat valvoa näin voimme saada aikaan tällaisen tilanteen, jossa kaikki hyötyvät sisämarkkinoilla. Tällä hetkellä valitettavasti erilaisten kansallisten tulkintojen vuoksi näin ei vielä ole. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Rova Westlund minuutti. Minä olen samaa mieltä kuin monet kollegat siitä, että tämä on tärkeää lainsäädäntöä, koska tulee suojella erityisen haavoittuvia kuluttajaryhmiä markkinoilla. Ja siksi mielestäni on hyvä, että gluteeni otetaan mukaan tähän lainsäädäntöön. Se on helpompaa sitten gluteeniallergikoille löytää Euroopassa matkustaessaan sellaisia elintarvikkeita, jotka itselle soveltuvat. Itse äänestin tarkistuksen 8, voisin äänestää tarkistuksen 84 puolesta Slytteriltä, mutta en nyt äänestäkään, koska meillä on kompromissitarkistus Äh, asiasta. Sitten tarkistus 86. Minä äänestän sen puolesta. Rova de Lange on sitä mieltä, että täytyy olla lapsia, että voi tästä asiasta mitään tietää. No minulla on kaksi. Ja molempia minä olen äh, imettänyt, mutta molemmille äh, olen myös antanut korviketta. Ja voin sanoa, että näitä, nämä pakkausmerkinnät ovat todella vaikeita ymmärtää. Paketit ovat ihan samannäköisiä ja ihan värisiä ja niin edelleen. Eli kyllä minun mielestäni täytyy olla hyvin tarkkana näiden merkintöjen suhteen. Meillä meidän on äh, kyllä tätä kieltoa pidennettävä. Itse minä olen ostanut väärän tuotteen vahingossa vauvalleni, kun niin samannäköisiä ne paketit ovat. Kiitos Rova Westlund. Sitten puolitoista minuuttia Rova Klas. Kiitoksia puhemies, hyvä komissio ja sen hyvät kollegat. Elin tarvikkeet, niille esitämme erittäin suuria vaatimuksia. Tämä koskee erityisesti vauvaruokaa. Tässä ei ole kyse pelkästään eh, terveyden ja elämän ylläpitämisestä, vaan sen kehittämisestä. Eh, ennaltaehkäisyperiaatteen pohjalta emme halua nyt, eh, että mitään riskejä syntyisi. Tuottajien nimi on ikään kuin vastuussa tuotteesta ja kuluttajat rankaisevat suoraan, jos jotain virheitä on tapahtunut. Torjunta-aineiden kohdalla meillä on hyvin tiukat eurooppalaiset säännökset, jotka astuivat voimaan viime kesänä. Eurooppalaiset torjuntainen jäämä asetukset ovat hyvin tiukkoja ja mikään me, menetelmä ei pysty tarkastamaan, millä jotain kasvia on käsitelty, jos hedelmässä ei ole enää mitään jäämiä. Erityisen herkät ryhmät, imeväiset ja lapset on annettu erityissuojan alaiseksi ja tältälle voimme pohjata. Valiokunnassa yritimme saada aikaan oikean muotoilun yhdessä ja toivottavasti myös täysistunnossa otamme vastuuta. Tässä haluaisin kiittää esittelijä Riisiä, mutta myöskin meidän esittelijäämme Ester de Langea hänen hyvästä työstään. Meidän täytyy hyväksyä myös se, että yli vuoden ikäiset lapset voivat osallistua perheen yhteisiin aterioihin ja saada siellä terveellistä ja tasapainoista ruokaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Pirilla minuutti. Grazie. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin onnitella esittelijöitä äh, kompromisseista, joihin päästiin ympäristövaliokunnassa. Ne vahvistavat äh, komission ehdotusta ja huomioivat paremmin äh, herkät kuluttajaryhmät äh, ja lisäävät äh, annettuja tietoja ähm, alkuperäisehdotuksessa jätettiin gluteenittomat tuokot ulkopuolella. Tämässä rankaistaan ihmisryhmää, joka kärsii tästä intoleranssista joka ei, jonka täytyy käyttää erityisruokavaliota tasapainoisen elin tasapainoisen ruokavalion saavuttamiseksi. Tässä täytyisi tehdä tärkeä ero allergeen miesten, vähäallergisten tuotteiden välillä ja niiden tuotteiden välillä, joita tarvitaan oikean ravinnon saamiseksi. Kiitos sitten Kaadenpa minuutti. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Käsittelyssä oleva sääntely tuo nyt paljon parannusta, lisää turvallisuutta niin tuottajille kuin kuluttajillekin ja viranomaisille mahdollisuuden parempaan valvontaan. Tässä elintarvike asetuksessahan me jo otimme merkittäviä askeleita eteenpäin, mutta on koko joukko sellaisia kuluttajaryhmiä, jotka lääketieteellisten tarpeidensa mukaan eivät voi markkinoilta valita vapaasti tuotteita ja myös heidän kohdaltaan tarvitaan selkeitä sääntöjä, ovatpa he sitten esimerkiksi aineenvaihduntasairauksista kärsiviä tai muista ja useinhan esimerkiksi vanhemmat tekevät äh, mainonnan painostuksen vuoksi sellaisia päätöksiä, jotka eivät ole parhaita heidän lapsilleen. Äh, e, esimerkiksi kun ajatellaan imetystä tai korvikkeen antamista vauvalle, mutta tämän päätöksen tulee perustua ei mainontaan, vaan tosiasioihin. Ja olen kyllä, kyllä rouvan Vilmotin kanssa aivan samaa mieltä, mitä tulee näistä lapsille, näihin lapsille tarkoitettuihin maitoihin. Kiitoksia. Ja sitten Tarabella minuutti. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Tämä edustaja Riisin mietintö on erittäin hyvä. Tässä pyritään muokkaamaan sääntöjä, jotka koskettavat lapsille ja erityisryhmille tarkoitettuja elintarvikkeita. Tarkoituksena on saada enemmän selkeyttä lainsäädäntöön ja saada siitä yhdenmukaisempaa tässä meillä on 0-6 kuukautisten ja sitten kaksi vuotiaan asti näille lapsiryhmille suunnattujen tuotteiden mainonnasta säädöksiä. Ja tarkoituksena on helpottaa kuluttajille erottelun tekemistä, jotta riskejä ei aiheutuisi ja jotta voisimme suojella lasten terveyttä tiukemman kontrollin kautta meillä tulisi olla tarkempaa arviointia, jota ei tehtäisi vain jälkikäteen, mutta meillä tulisi myöskin olla hyvin äh, kattavaa kokonaisarviointia, mitä tulee elintarvikkeiden sisältöön. Kiitokset herra Tarabella. Nyt puheenvuoron Sarova Merkis, minuutti. Kiitos puhemies. Kiitän äh, esittelijää tästä erinomaisesta ehdotuksesta. Kyllä on korkea aika saada parannusta asiaan, koska niin kuin täällä on sanottu, elintarvikealan innovaatiot ovat edistyneet huomattavasti nopeammin kuin lainsäädäntö. Tähän täytyy kiinnittää huomiota ja se, mitä täällä myös on todettu, että on yhä enemmän ihmisiä, jotka kärsivät allergioista tai erityistarpeista ja siksi on tärkeää meidän olla ajan hermolla. Tietenkin on näitä hyvin herkkiä ryhmiä, niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Se ei ole totta, että pakkausten lukeminen olisi aina niin helppoa. Esimerkiksi nämä lapsille tarkoitetut maidonkorvikkeet, itsekin olen useaan otteeseen ollut vaikeuksissa siellä hyllyn edessä eh, ja miettinyt, että mitä, mikä pakkaus minun nyt täytyy vauvan eh, maidoksi täältä valitakaan. Tarvitaan erilaiset eh, selkeät pakkaukset niin, että vanhemmille ja erityistarpeisille ihmisille on täysin selvää, että mitä he ostavat mainonnalla on tässä hyvin merkittävä rooli ja kyllä meidän täytyy tähän puuttua, koska aivan liian usein nämä mainonta on harhaanjohtavaa. Ja äm, kyllä meidän täytyisi nyt ehkä täällä Euroopassakin pystyä tähän todella vihdoinkin puuttumaan. Sitten kiinnittäisin huomioon vielä nanoteknologiaan, joka sekin on merkittävässä roolissa näiden erityiselintarvikkeiden kohdalla. Ja nyt on korkea aika meidän hyvin nopeasti kiinnittää huomiota myös näihin kaikkein heikompiin ryhmiin. Kiitos. Kiitos Rova Merkis. Ja nyt meillä on tämä puheenvuorot ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä Weisgerber, olkaa hyvä. President. Kiitoksia puhemies. Tavallinen kuluttaja voi äh, helposti ostaa erilaisia äh, elintarvikkeita supermarketista ja äh, käyttää niitä. Siinä riittävät tavalliset merkinnät erityisryhmille, esimerkiksi imeväisille lapsille. Tarvitsemme erityisen korkea suojan tasoa. Olen yksivuotiaan lapsen äiti, joka on itse seitsemän kuukautta imettänyt olen iloinen, että korvikemaitoja ei voida enää kauniin kuvin mainostaa ja suggeroida, että tämä olisi parempaa kuin imettäminen. Ja olen iloinen siitä, että nämä lapsille tarkoitetut maitotuotteet, niitä tarkastellaan. Minä en niitä käytä, koska ne maistuvat makeilta ja johdattavat siihen, että lapset tulevaisuudessa haluavat juoda pelkästään näitä maitoja eikä tavallisia maitoja. Keliakikot tarvitsevat erityiselintarvikkeita, muuten he voivat saada seurantavaikutuksena esimerkiksi eh, suolistosyöpää. Siksi täytyy pitää yllä tämä korkean suojan taso ja tämä on mahdollista ainoastaan silloin, että tämä gluteenintoleranssi otetaan mukaan. Tässä on merkintöjä siitä, että näiden elintarvikkeiden täytyy antaa eh, kuluttajille saman verran eh, vitamiineja ja hivenaineita kuin ne tuotteet, jotka ne korvaavat. Kiitokset, Weisgerber. Sitten Manders minuutti. Kiitos puhemies. Haluan äh, kollega Frederik Riissiä kiittää hänen fantastisesta työstään. On erittäin hyvä, että nyt saadaan aikaan parannusta näiden äh, heikkojen ryhmien suojelemiseksi ja samoin PK-yritykset saavat lisää huomiota elintarvikealalla. Kuitenkin sanoisin, että ei tämä pelkkä merkintä, pakkausmerkintä, mikään autoaksi tekevä ole ähm, aiemmin lapset tiesivät itsekin, että mikä on heille hyväksi. Ihmiset ymmärsivät ravinnosta jotenkin enemmän, mutta nyt minä pyytäisin, että komissio pyytäisi, että opetuksessa, kouluissa opetettaisiin lapsia hyödyllisistä elintarvikkeista ja heille kerrottaisiin, että mistä se ruoka tulee ja mikä on hyväksi heille ja heidän terveydelleen. Myös teollisuutemme tulisi jotenkin vapaaehtoisella tavalla tulla tähän työhön mukaan muutenkin kuin kaupallisesti. Heidän tulisi olla mukana kasvattamassa lapsia terveelliseen ruokavalioon. Tämä on pitkällä aikavälillä hyvin tärkeää. Tiedän, että komissio on tästä asiasta varmasti innostunut ja toivon, että aloitteita saadaan mahdollisimman pian aloitteita, jotka johtavat terveempään ja terveellisempään yhteiskuntaan. Kiitos. Kiitoksia herra Manders. Ja nyt äh, herra Mölzer. Kiitoksia puhemies. Sen, äh, koska äh, imeväisten ähm, suolisto pystyy vasta muutaman kuukauden jälkeen tappamaan erilaisia bakteereja, niin imeväisten tarkoitettujen tuotteiden täytyy olla erittäin korkealaatuisia. Vanhemmat ovat tällä päivänä hyvin huolestuneita, tiedän sen itsekin, koska minulla on viisi lasta. Imettäminen on varmasti paras ravinto ja sitten tulee paljon erilaisia neuvoja siitä, milloin äidinmaidon korvikkeita ja muita ruokia lapsille tulisi antaa. Tätä epävarmuutta emme voi poistaa, vanhempien täytyy itse päättää, mikä heidän mielestään on oikein. Ja tietenkin EU kieltää kaikki mainontan, jolla on tarkoituksena vähentää imettämistä. Tämä ei saa olla mahdollista. Kiitoksia. Eh, kiitoksia sitten Rauha Kaidenbach. Puhemies, komission jäsen, minä haluaisin vielä liittyä yhteen pyyntöön nyt kun puhutaan monivuotisesta terveyspuiteohjelmasta, niin eh, haluaisin, että siinä todella pyrittäisiin terveyteen kaikille ja puututtaisiin tällaiseen eh, terveyslukutaidottomuuteen. Kyllähän meillä voi olla vaikka mitä merkintöjä ja viittauksia ja etikettejä, mutta ei se mitään hyödytä, jos kansalaiset, kuluttajat, mm, mitä tulee esimerkiksi elintarvikkeiden tarjontaan, ne eivät tiedä, mikä heidän henkilökohtainen tarpeensa on tai heille paras ruokavalio, joten meidän täytyisi parantaa ihmisten terveyslukutaitoa paitsi elintarvikkeiden osalta myös muuten. Kiitoksia, Kaidenbach ja sitten Slyter. Kiitos puhemies. Tosiasia on, että tämä niin kutsuttu kasvumaito tai tämä lapsille annettava maito on tarjonnaltaan lisääntynyt. Siihen on myös tämä kolmas luokka. Äh, ja senkin, on, äh, senkin pakkaus on ihan samanlainen kuin näiden ykkösen ja kakkosen, niin ei tätä tulisi enää kutsua samalla nimellä, vaan sitä pitäisi kutsua kuivatuksi lehmän maidoksi, jossa on lisäaineita, koska sitähän se on. Ja sitten voitaisiin puhua myös tällaisista esimerkiksi urheiluravinteista tai ravinnon korvikkeista. Tällaisiakin on olemassa, mutta niissä ei saa olla samoja terveysvaikutusväittämiä kuin muissa. Esimerkiksi näissä urheilujuomissa on hyvin monia väittämiä, jotka eivät pidä paikkansa. Kiitokset ja nyt komission jäsen Mr. President, honorable... Herra puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. On hyvä, että meillä on samanlaisia mielipiteitä kaikkien haavoittuvaisempien kansanosien suojelemisen suhteen. Haluaisin tehdä muutamia huomautuksia kolmeen asiaan liittyen, jotka tulivat esiin tässä keskustelun aikana. Erityissäädöstö lapsille suunnattuiden maitotuotteiden suhteen. Tässä tarkoituksena varmistaa nuorten pienten lasten tarpeet. Minulla on erityis huomiota ja siksi voin tukea mietintöä tässä kysymyksessä. Voin myöskin tarkistella edustaja Wilmontin ja muiden esiin tuomia mainostamiseen liittyviä kysymyksiä. Sitten torjunta-aineet. Torjunta-aineet on niiden käyttöä on arvioitu hiljattain ja erityisryhmät on otettu huomioon jo niiden säätelyssä nuorten lasten, heille suunnatut tuotteet, ne on suljettu torjuntoaineiden käytössä pois, kun mahdollista. Meillä on jo erittäin matalat tasot torjunta-aineiden suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä ne on jo kielletty. Tämän vuoksi me emme voi hyväksyä tämän tyyppistä tarkistusta minun täytyy tehdä yksi huomio. Meidän tulee tehdä tässä ero toimeenpanon ja nykyhetken suhteen torjunta käytössä. Jos me rajoitamme toiminnan siihen, että kiellämme torjunta-aineet, tämä tarkoittaisi sitä, että haluamme poistaa torjunta-aineet pelloilta tästä lähtien, emmekä ota huomioon sitä, että on ehkäpä jo torjunta-aineiden kyllästymiä peltoja. Siksi meidän tulisi keskittyä torjunta-aineiden olemassaoloon eikä niinkään niiden käyttöön, sillä tämä kattaisi kaikki elintarvikkeet, joita kasvatetaan sellaisilla pelloilla, jotka ovat aikaisemmin joutuneet torjunta-aineiden koskettamiksi. Sitten gluteenittomat tuotteet. Olen sitä mieltä, että meidän tulisi poistaa tästä ajatus, että meidän ehdotuksemme mitenkään rajaisi gluteenille allergisten henkilöiden suojelua, mehän laajennamme sitä. Me säilytämme nyt sisältö- ja merkintävaatimukset entisellään ja komissio haluaisi vain siirtää nämä säännöt sopivampaan lainsäädännölliseen paikkaan kuluttajien suojelemiseksi. Tässä tarkoituksena on keliakista kärsivien suojelu myöskin niissä tapauksissa, kun ruokatuotteita ei ole pakattu. Jos me saamme tämän lainsäädännön voimaan. Tämä on parempaa säätelyä ja yksinkertaistamista tässä. Elintarvike lainsäädännössä on pyritty kattamaan samassa lainsäädännössä kaikki eh, gluteenia, eh, gluteenittomia tuotteita eh, koskevat kysymykset. Tämän vuoksi olen sitä mieltä, että tämän sovellusalan laajentaminen, kuten ehdotettua niin, että se koskettaisi myös gluteenittomia tuotteita. Tämä olisi itse asiassa haitallisempaa keliakista kärsiville kuin nykytilanne. Kiitoksia. Kiitos ja sitten vielä esittelee Riis kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kyllä. Kiitoksia puhemies. Muutamia yhteen viranomaisia huomautuksia haluaisin kiittää tässä puhujia. He ovat mielestäni osoittaneet yleistä tukea sille kompromissille, joka valiokunnassa saatiin aikaan. Minä kuulin heitä ja kuulin myöskin komission puheenvuoron erilaisia ähm, painotuksia ja mielipiteitä, joita on olemassa liittyen näihin suuriin kysymyksiin, gluteenittomiin tuotteisiin. Palaan tähän asiaan vielä myöhemmin. Ja sitten liittyen myöskin äh, mainostamiseen ja ähm, merkintöihin. Nämä kuuluisat maitotuotteet tässä. Edustaja Siteri Lange äh, käyttävät puheenvuoron tunnemme heidän mielipiteensä. He ovat samantyyppisiä kuin minun. Ja sitten myöskin torjunta-aine kysymys, kuten tässä edustaja De Klaas eh, toi sen esiin. Meillä on ollut kaikilla horisontaalinen lähestymistapa viimeisten kuukausien aikana ja me olemme tässä keskittyneet kunnianhimoisiin tavoitteisiin, jotka koskettavat eh, väestöä. Olemme pyrkineet toimimaan niin, että tämä teksti olisi lainsäädännön kanssa johdonmukainen yleisesti ottaen. Vielä yksi huomio ensimmäisen, ensimmäisen käsittelyyn liittyen äh, ja siinä tapahtuneeseen epäonnistumiseen liittyen. Tämä ehkä liittyy äh, puheenjohtajamaahan, mutta tässä myöskin äh, nopea käsittely ehkä osoittautui rajalliseksi Vuonna 2009 tämä kävi ilmi. Parlamentin kunnianhimo ei aina vastannut tilannetta. Me pyrimme etenemään äänestykseen ja minä toivon, että toisessa käsittelyssä asia ratkeaa nyt hyvin. Kun kuuntelin komission jäsentä, minulle tulee mieleen gluteenittomien tuotteiden suhteen on hyvin paljon henkilöitä, jotka äh, ovat sitä mieltä, että tämä menee äh, merkintöjen ja pakkausten äh, yli. Tämä kysymys koskettaa muita ruokaturvallisuuskysymyksiä. Me palaamme ehkä näihin asioihin myöhemmin sitten delegoituihin säädöksiin liittyen, hyvä komission jäsen. Tämä aivan aluksi puhuitte näistä kysymyksistä Parlamentti haluaa olla mukana kaikissa päätöksenteossa, kun käsittelemme tätä kuuluisaa unionin listaa sallitusta aineista. Me palaamme varmastikin näihin asioihin Kyproksen johdolla hyvin, hyvin pian. Kiitoksia. Kiitokset esittelijä Riis. Tämä keskustelu päättyy ja me äänestämme tänään kello 12. Siirrymme nyt esityslistalla seuraavaan kohtaan. Kyseessä Skotlannin länsipuolisen alueen sillikanta. Ja kun kerran Skotlannista on kyse, niin meidän esittelijämme